foorumin toimeksiannon uusimiseen liittyen. Ja ensimmäinen puhuja, jonka täällä jo näenkin, on komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip. Ja kunhan hän on päässyt äh, paikalleen, hän saa puheenvuoron. arvoisa Kiitos puhemies. Arvon parlamentin jäsenet. Komissio on kiitollinen Euroopan parlamentin aloitteesta hyväksyä päätöslauselma internetfoorumin uudistamisesta. Tämä korostaa monia tärkeitä näkökohtia nykyisissä maailmanlaajuisissa keskusteluissa internetistä. Aihe on tärkeällä sijalla Euroopan komissiossakin. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne, jotta voidaan edelleen viedä eteenpäin ja kohentaa monen sidosryhmän mallia. Internetin hallinnassa se on niin tärkeä lähde Euroopan unionin taloudelle ja yhteiskunnalle. Viime vuonna komissio hyväksyi tiedonantonsa liittyen internetpolitiikkaan Neuvoston päätelmät hyväksyttiin marraskuussa ja nekin varmasti auttavat meitä miettimään asemaamme maailmanlaajuisessa keskustelussa. Euroopan parlamentti ja komissio ovat tehneet rinta rinnan työtä tämä, näiden asioiden parissa, varsinkin kun ajatellaan IGF, internetin hallintofoorumia. Me haluaisimme yhtenäisen internet, joka perustuu ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien ja vapauksien kunnioittamiseen. Komissio odottaa mielenkiinnolla jatkoa tässä työssä teidän kanssanne. Parlamentin päätöslauselma on jälleen yksi askel tähän suuntaan. Niin ikään se tulee hyvään aikaan, koska 2015 on tärkeä vuosi internetin hallinnossa. Kehityskulkuja on tulossa. Päätöslauselman teksti oikein tuo esille sen, mikä merkitys on nykyisillä keskusteluilla Euroopan unionissa. Tärkeimpänä yhteisenä tavoitteena on taata se, että internet on globaali voimavara jatkossakin ilman, että vain harvat sitä hallitsisivat tiettyjen taloudellisten tai poliittisten intressien ajamiseksi. Internet on kaikille. Me tarvitsemme yhteistyöhön perustuvan järjestelmän, joka perustuu myös luottamuksen ja selkeihin sääntöihin, joilla voidaan taata internetin toimintaa. Siksi tarvitaan globaalia tasapainoa entistä enemmän, jotta voidaan lisätä legitimiteettiä nykyisissä hallintojärjestelyissä. Kuten tiedätte, komissio viime vuonna otti mielellään vastaan Yhdysvaltain hallituksen päätöksen siirtää verkkosivuosoitteiden hallinta kansainväliselle järjestölle. Nyt järjestön kokous on käynnissä Singaporessa ja toivottavasti siellä saadaan merkittävä edistystä aikaan, mukaan lukien kaikkien arkaluontoisimmat kysymykset liittyen muun muassa järjestön vastuihin. Tietenkään se ei voi itse ratkaista riitojaan muiden kumppaneiden kanssa. Ikonin vastuukysymykset liittyvät kiinteästi myös muihin kysymyksiin, ikään kuin kolikon kaksi puolta. Tärkeimpänä haasteena on taata se, että meillä on oikeat valvontajärjestelmät käytössä. Yhtä lailla meidän pitäisi keskittyä myös siihen, mitä on nyt vireillä, kun ollaan tarkistamassa maailman huippukokouksen lopputuloksia informaatioyhteiskunnan tiimalta. Tehän tiedätte, että hallintofoorumin tulevaisuus on nyt vaakalaudalla ja siihen varmasti paneutuudetaan tästäkin näkökulmasta. Olen nähnyt huolestuttavia merkkejä tämän prosessin osalta, kun halutaan nimenomaan monenlaisia lähestymistapoja ajaa. Ennen kaikkea meidän täytyy taata se, että maailman huippukokous ei johda siihen, että käyttöön tulee enemmän hallitusten valvontaa internetissä. Me tuemme myös vahvempaa hallintofoorumia rahoituksen kannalta, mutta myös sisällöllisesti. Tämä on olennaista, jotta voidaan taata sen tarvitseva vakaus, jotta pysytään perässä, kun kansainvälisellä yhteisöllä on yhä enemmän odotuksia sen suhteen. Lisäksi tarvitaan muitakin foorumeja täydentämään nykyisiä keskusteluja internetin hallinnasta ilman kuitenkaan, että haitataan nykyisiä ponnisteluja. Komissiohan tukee sitä, että täytäntöpano näitä päätöksiä. Siksi olen NetMundialin aloitteen hallituksen kannalla myös. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssa, jotta voidaan edelleen moninapaista lähestymistapaa viedä eteenpäin. Commissioner. Kiitokset äh, komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Äh, ensimmäisenä EPP, Pilar del Castillo, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies ja tervetuloa herra Ansip, komission varapuheenjohtaja. Me keskustelemme nyt päätöslauselmaa esityksestä, joka aivan varmasti saa huomenna valtavan enemmistön taakseen täällä Euroopan parlamentissa. Yksi asia tässä on aivan selkeä päätavoite on välittää viesti siitä, että internetin hallintofoorumin tulee jatkossakin kehittyä, kehittää toimintaansa – YK yleiskokoushan tänä vuonna 2015 keskustelee tästä uusiakko mandaatti vai jättääkö uusimatta. No Euroopan parlamentin kokemus, joka meillä on osallistumisesta yhdessä komission kanssa, osoittaa, että mandaatin uusiminen on välttämätöntä, Internetiä on jatkossakin hallinnoittava monenvälisesti, monen eri tahon yhteistyössä. Tässä on sellainen uhka, että jos internetin hallinto pääsee tai tulee hallitusten väliseksi eh, sen sijaan, että se olisi moninapainen sidosryhmien välinen, niin tämä olisi suuri ongelma, väärä viesti. Ja me todella tuemme sitä, että komissioneuvosto ja kaikki jäsenvaltiot mm, vetoaisivat nyt YK, jotta se uusisi internetin hallintofoorumin mandaatin. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja kaksi minuuttia SD-ryhmä Petra Kamevet. Kiitos paljon puhemies. Etu, edustavat ryhmät olivat internetfoorumissa Istanbulissa ja avoimen foorumin tavoitteena oli huolehtia siitä, että ne, jotka pääsevät päättämään internetin hallinnosta, saisivat inspiraatiota. Ja tämä lähti liikkeelle YK-mandaatista artiklan 19 ihmisoikeus yleissopimuksesta, joka koskee vapautta ilmaista mielipidettään. Näitä oikeuksia on kunnioitettava. Internethallinta tarkoittaa enemmän kuin sitä, että vain säädellään. Tarkoituksena on ottaa huomioon kaikki näkökannat. Keskeisenä kantana ajateltiin oikeutta ja vapautta saada tietoa ja käyttäjän oikeuksia internetissä. Davosin Talousfoorumissa oli kyse myös verkon peruskysymyksistä. Merkittävää on se, että yritysten edustajat muun muassa tulivat siihen johtopäätökseen, että tietty internetin käyttö saattaa johtaa vallan keskittymiseen ja siksi on tärkeää huolehtia siitä, että 7 miljardia kansalaista voidaan verkostaa tasa-arvoisesti. Nämä asiat saadaan aikaiseksi, kun huolehditaan nettineutraaliudesta. Yhdysvalloissa – ilmeisesti on nähty, mikä on asian tila tällä hetkellä. FCCn johtaja haluaa nettineutraaliutta ja meidän pitäisi noudattaa tätä kantaa. Kaikki pyrkimykset estää tai hidastaa tiettyä sisältöä on saatava päättymään. Noin Yhdysvalloissa on pyritty toimimaan. Emme saa kuunnella sellaisia, jotka sanovat, että meillä kilpailu toimii vielä. No kyllä se vielä toimii, kun ajatellaan, että vapaat voimat voivat toimia, mutta kuitenkin on ajateltava, että keskustelu vapaista palveluista on sellaista, että meidän on huolehdittava vapaudesta netissä ja siksi hallintofoorumin mahdollisuuksia on käytettävä hyväkseen. Kiitos. Kiitokset Rouva Kamme Evet. Seuraavaksi Vicky Ford, kaksi minuuttia ECR. Internet. Kiitos. Internet on oltava avoin, mutta turvallinen. Tarjolla, mutta kohtuuhintainen niin, että se on dynaaminen ja monilmeinen. Euroopan kohdalla olemme hyvissä asemissa. Euroopan talousfoorumi on luettelonut kaikki teknologian valmiimmat alueet, maat ja kaikki kolme kärjessä ovat Euroopasta. Mutta meidän täytyy lisätä luottamusta. Kuluttajan on tiedettävä oikeutensa, jotta tietoja voidaan suojella ja kohdalla niitä vastuullisesti. Luojen täytyy tietää, että heidän työlän arvoa. Poliitikkojen täytyy pyrkiä olemaan muuttamatta sääntöjä jatkuvasti, jotta sijoittajat ovat turvassa. Ja yrityselämän täytyy saada yhtäläisten edellytyksen, että PK-yritykset eivät kärsi suurten jaloissa eivätkä uudet innovoijat kärsi vanhojen toiminnasta. Avoin internet on keskeistä, mutta siinä tarvitaan neut- verkkoneutraaliutta, että ei aseteta, aseteta kielteisiä esteitä innovoinnille. Yksityinen suojan myötä ei pidä kuitenkaan viedä pohjaa lasten turvallisuudelta. Tiedon suojelussa meidän täytyy taata se, että ei, ei tule pk lisää rasitteita tai että yhteiskunta ei tätä myöden voitaisi, voisi hyödyntää isoa tietoa. Siksi meidän täytyy kantaa huolta perusoikeuksista näinä aikoina, kun perusturvallisuus on paineiden alla. Eli kyllä meidän täytyy kuulla turvallisuusasiantuntijoita, suojella oikeuksiamme, mutta tarjoa keinoja suojella kansalaisia turvallisesti. Jotta tämä toteutuisi, me tarvitsemme globaalin lähestymistapaan, ei Eurooppa-linnoitusta. Meidän tehdään yhteistyötä monen sidosryhmän kanssa kuunnella elinkeinoelämää ja kuluttajia, kansalaisia ja viranomaisiakin. Minä toivon, että hallintofoorumi auttaa tässä. Yhdessä pärjäämme paremmin. Thank you, Mrs. Ford. Kiitokset, rouva Ford. Seuraava puhuja on rouva Kallas, Alderyhmä. Olkaa hyvä. Um, Kiitos. Nyt käydään keskustelua, jossa esitetään kysymys siitä, onko internet ihmisoikeus, tuleeko internetistä yleishyödyke niin kuin vesi, ja jos näin on, niin mitkä ovat säännöt ja miltä pohjalta toimitaan internet ei ole kansallinen eikä eurooppalainen. Internet on maailmanlaajuinen ja kaikki säännöt, jotka liittyvät kilpailuun tai valvontaan, on sovittava kansainvälisesti, jotta internet ei sirpaloidu. Siksi meidän eurooppalaisten tulee tukea internetin hallintofoorumia ja olla siinä aktiivisia. Internetin haasteet ja mahdollisuudet ovat äh, tätä kautta hallinnoitavissa. Kun ajatellaan äh, ihmisoikeuksia ja vapauksia, äh, joita meillä on netin ulkopuolella, niitä tulisi suojella yhtä lailla myös netissä. Tätä ei saisi unohtaa. Ähm, Joukkotiedustelu muun muassa ja muut asiat ovat meidän perusvapauksiemme vastaisia. Minun maani oli maailmanlaajuisessa arviossa toisiksi vapain netissään, mm, kun ajatellaan kansalaisten suojelua juuri joukkovalvonnalta, niin tilanne on heikentynyt 64 prosenttia vuonna 2013. Haluaisin vielä lisätä että kun ajatellaan muun muassa äh, salausjärjestelmiä ja näin ollen ihmisten oikeuksia suojautua netissä, näistäkin tulee keskustella. Yksityisyyden suoja on äärimmäisen tärkeää. Jos se ei toteudu internetissä, niin silloin koko internetin äh, mahdollisuudet kaatuvat. Toivon, että voimme kansainvälisellä tasolla suojella näitä arvoja. Kiitos seuraavaksi edustaja reimon vihreiden ja euroopan vapaan allianssin ryhmän puolesta maksimi kaksi kolmekymmentä minuuttia. Kiitos puhemies. Internet elää mielenkiintoisesta asetelmasta, kun on ohjelmia jotka olivat olemassa vain siksi, että on olemassa ihmisen tekemiä päätöksiä, jotka koskevat sääntöjä. Kuitenkin internet on säätelemätön ihmisten luoma tarina avoimia standardia. Jokainen voi toimia netissä niin kuin haluaa. Ainoastaan näin internetistä on voinut tulla kansalaisille niin tärkeä tarina kuin se on tällä hetkellä. Tämä vapaus on nyt uhattuna siksi, että intressit ovat muuttuneet, hallitukset ja konsernit usein haluavat tiukempaa tai toisenlaista netin säätelyä, joka antaisi heille enemmän etua. Euroopan parlamentin on hyvin sopivaa toimia internetin hallintofoorumin puolesta, avoimen netin puolesta, avoimen sääntelyn puolesta. Siksi on toimittava tämän puolesta kansainvälisesti. Haluaisin tuoda esiin erityisesti pari seikkaa tästä päätöslauselmasta. Olen iloinen, että suuri enemmistö tukee verkon netraaliutta. ja toinen kysymys on seurantavalvonta. Verkon netraalius neutraalius on tärkeä meille kaikille, näin toivon. Toivon, että kun äänestetään lähivuosina, saadaan saman tyyppi tyyppinen määritelmä verkkoneutraaliudelle, koska kaikki eivät ymmärrä asiaa ihan samalla tavalla. Minun mielestäni verkkoneutraalius on sellaista, että sitä ei voida jakaa tai jotenkin luokitella tai nähdä erillisenä kysymyksenä, vaan kaikkea tiedonvälitystä pitäisi kohdella samoin tavoin. Mitä sitten valvontaan tulee? Kaikki ovat sitä mieltä, että yksityisyyttä kansalaisten oikeuksia tulee puolustamatta. Määritelmät vaihtelevat tapauksesta toiseen. Toivoisin, että parlamenttina voisimme hyvin tiukasti ottaa kantaa tulevaisuudessa ja huolehtia siitä, että puolustamme kansalaisten oikeuksia joko seurannan yhteydessä. Tuetaan kansalaisten oikeuksia enemmän kuin tiedustelupalveluiden. Ja ihan lopuksi vielä. Jos haluamme säädellä asiaa, jos hallintofaarumia halutaan kohdella tosissaan. Parlamentin mahdollisimman suuri valtuuskunta pitäisi lähteä paikalle. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Agnew, kaksi minuuttia EFDD-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. If there's a phrase that should... Jos meidän pitäisi olla varuilla jostain asiasta, niin ainakin internethallinnosta. Jokainen, joka uskoo sananvapauteen tai uskonnonvapauteen tai vapaan yrittäjäisyyteen, niin heidän pitäisi kyllä pelkoa tuntea tällaisen edessä. Kun ajatellaan IHFn toimintaa viime vuosina, niin siinä on paljon iskulauseita ollut, mutta ei paljon enempää. Se, että internet on kasvanut ja se on helpottanut ajatusten vaihtoa, pelottaa vakiintuneita rakenteita jotka eivät halua, että tietoa leviää heidän haitakseen. Internet on vakiintuneen rakenteelle pahin uhka. Sitten kun ajatellaan yhtä lailla kuin raamattu käännettiin kansankielellä aikanaan. Meidän täytyy varmistaa se, että hallinnosta ei tule hallitusten toimintaa, vaan täytyy estää lapsipornografian levittämistä tai terrorismin edistämistä. Jos vapaata yrittäjyyttä tai oikeuksia rajoitetaan, niin sitä pitää estää. Internet on paljolti vapaan yritystoiminnan tulosta, ja jos ajatellaan, miten hallitusten pitäisi aikaan saada kasvua, internet ei pidä unohtaa, että hallitukset eivät oikeastaan omiakaan IT-hankkeitaan hallitsemaan ja samaan aikaan kasvua. Tämä on pelkkää harhaa. Hallintofoorumin tärkeimpänä tehtävänä olisi luoda olosuhteet, että vapaa yrittäjyys voisi jatkua, ei pelkästään pikkumaisia sääntöjä esteiksi, mikä ettei sitten voida IP-osoitteista ja muistakin osoitteista saada aikaan sopimuksia, mutta annetaan ihmisten olla rauhassa ja olkoon internet kasvun ja vapauden moottori. Kiitoksia. Seuraavaksi Äh, Internet, on nykypäivänä suunnanmoinen talouden, kulttuurin, politiikan ja ideologioiden väline. Se on valtava vapauden alue ja ehkä ainoa demokratia, joka on syntynyt viime, viime 15 vuoden aikana. Kun ajatellaan oligarkioita tai teknokratioita, jotka ovat aikamme tärkeimpiä ilmiasyjä, niin internet on ainoa todellinen demokratia. Se on paradoksi tietenkin, koska se on kaikkein vähiten materiaalista teknologiaa. Se ei ajattele, mitkä ovat etäisyydet tai mitkä ovat ajatukset. Totta kai ei ole hyväksyttävissä terrorismin edistäminen. Mutta täytyy olla varovainen huonossa ratkaisuissa, jos jihadistien terroristitoiminta ja sen selvittää vielä vaikeammaksi. Me kuitenkin täytyy tietää, että tämä täytyy olla kaikkien palveluksessa. Internetin sivuratilla joutuminen ei saa johtaa demokraattisten oikeuksien rajoittamiseen. Ja se, että lentoonnettomuuksia tapahtuu, niin eihän sen takia lentoliikennettä kielletä. Seuraavaksi edustaja Ferheijen yksi minuutti 30 sekuntia. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Parhaat kollegat, vuosi 2015 tulee olemaan ratkaiseva internetin hallinnon uusien rakenteiden suhteen. Ja tässä keskustelussa Euroopan parlamentin on todella oltava mukana, Euroopan unionin on oltava mukana. Internetin hallintofoorumi on tarjonnut hyvin laajat puitteet internetin hallinnolle kaikkien sidosryhmien kesken. Ja nyt internetin hallintofoorumin mandaattia tulee, mandaatti tulee uusia. Kun ajatellaan tällaista monitahoista lähestymistapaa, sen tulisi jatkua aivan välttämättä koska kestäviä internet- ja internethallintoratkaisuja voidaan löytää vain eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Yhtäkään eri eturyhmää ei saa jättää ulkopuolelle. Yksittäiset ryhmät ovat ajaneet hallitusten välistä toimintatapaa, mutta se aiheuttaisi suuria ongelmia. Nyt tulee huolehtia siitä, että internetin hallintofoorumi vahvistuu entisestään niin, että eri toimijoiden tilivelvollisuutta vahvistetaan ja samalla tehdään toiminnasta entistä läpinäkyvämpää niin, että työ ihan konkreettisesti kentällä toimii entistä paremmissa puitteissa. Internetin hallinnointi on äärimmäisen tärkeää. ICANin kansainvälistämistä tulisi ajaa näin ollen entisestään ja toteaisin, että tämän työn on oltava täysin läpinäkyvää ja tilivelvollista. Ja sitten kun ajatellaan iana toimia, myös tämän on oltava läpinäkyvää. Ja minä odotan, että komissio ja parlamentti toimivat aktiivisesti ja lähettävät seuraavaan IGFn oikein vahvan mm, valtuuskunnan. Seuraavaksi edustaja Pohe, yksi minuutti. pane předsedající. Já velmi vítám, že Evropský Kiitos, arvoisa puhemies. Pidän hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti nyt ajaa tätä aloitetta. Se on tärkeä internetissä. Vuosi 2015 on tärkeä vuosi. Ei ainoastaan ajatellen internetin hallintofoorumin mandaatin jatkamista, vaan myös ajatellen sitä, miten jaetaan numeroita kansainvälisen aloitteen mukaisesti. Ajattelen myös NetMundian kaltaisia aloitteita. Samoin kuin useimmat muut parlamentin jäsenet, minäkin olen sitä mieltä, että internetin hallintofoorumin toimeksiantoa on jatkettava, koska se on tärkeä foorumi, jossa keskustellaan internetistä, joka on niin tärkeä asia meidän taloudessamme. Foorumista on saatu tärkeitä suosituksia, erityisesti liittyen sääntelykysymyksiin – ja kysymyksiin, jotka liittyvät yksityisyyden suojaan. Se on tärkeä foorumi ja haluan, että sen työt voi jatkua. Tsova, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Olen aivan samaa mieltä. Täällä täytyy komitean kanssa kyllä, että meidän täytyy uusia hallintofoorumin toimeksiantoja. Meidän täytyy mennä kohti kansainvälisempää hallintoa ja teknisiin puitteihin – kun ajatellaan kaikenlaisia palveluita, joita jotka käyttävät. Digitaalinen sisämarkkina on myös Euroopan unionin talouden ytimessä. Kuten täällä on todettu, kasvu liittyy 19 prosenttisesti nimenomaan EU-ssa siihen, että 3,8 prosenttia VKT nousi 2010. Nämä luvut eivät edes huomioi niitä hyötyjä, joita digitaalisista sisämarkkinoista voidaan saada fyysisessä maailmassa. EU ja parlamentti olkoot keskiössä keskusteluissa. Emme voi jättää digitaalisen sisämarkkinan sääntelyä pelkästään meidän käsiemme ulkopuolelle. Mutta todettakoon myös, että internetin kansainvälinen hallinto on kaksiteräinen miekka. Me ehkä saamme vahvemman äänen hallinnossa, mutta siellä on maita, jotka eivät kunnioita ihmis- ja perusoikeuksia. EU täytyy jatkossakin tehdä yhteistyötä foorumissa samanmielisten maiden kanssa, niitä vastaan, jotka haluavat väärinkäyttää ja perustella sensuuria tai sananvapauden rajoittamista tai kokoontumisvapauden rajoittamista kansalaisiltaan. Meidän täytyy yhdistää voimamme tulivuoria vastaan. Meidän täytyy taata tiedon vapaa saattavuus. Että se on ainoa keino, että ihmiskunta pääsee eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Reida. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, internet on maailmanlaajuinen ja vaikka internetin hallintofoorumi ei ole päätöksiä tekevä taho. Siitä on tullut hyvin tärkeää internetin hallinnoimisessa ja meidän on huolehdittava siitä, että kaikki voivat osallistua tähän vuoropuheluun hyvällä tavalla. Mm, internetin hallintofoorumiin on liittynyt hyvin monia eri sidosryhmiä, eri puolilta. Erityisesti kansalaisyhteiskunnan osallistumista tulisi Euroopan unionin aktiivisesti ajaa. Samoin hallintofoorumin rahoituksen turvaaminen on tärkeää sen riippumattomuudelle. Istanbulissa viimeisimmässä hallintofoorumissa paikalliset oppositioryhmät valittelivat, etteivät saaneet osallistua viralliseen foorumiin, joutuivat perustamaan tällaisen paralleelifoorumin saadakseen äänensä kuuluviin. Euroopan unionin on näin ollen huolehdittava siitä, paitsi siitä, että rahoitus on kunnossa, myös eh, siitä, että kaikilla poliittisilla ryhmillä on mahdollisuus eh, lähettää edustajansa foorumiin. edustaja Trostsinski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Kiitos puhemies Internet totta on vapauden alue, joka on säilytettävä. Mutta sen jälkeen, mitä on saatu tietoa valvontaohjelmista amerikkalaisten toimin internetissä ja mitä vaaroja siitä on sisälliselle turvallisuudelle ja unionin jäsenvaltioiden politiikan riippumattomalle kansa odottavat voimakasta reaktiota ja teiltä myös selkeää kannanottoa. Ei pelkästään, että mandaatti uusitaan foorumissa. Sanotaan, että hallintofoorumi voisi taata perusoikeudet ja ihmisoikeudet avoimemmin ja järjestää paremmin voimavarat internetissä kaikkien hyväksi. Te sanotte, että siinä kyseenalaistettaisiin amerikkalaisten hallinto. Mikä on teidän tavoitteenne? Mikä häiritsee teitä siinä, että kansakuntia näin va- vakoillaan? Yhdysvallat ehkä yksin tekee sitä vai joku muukin. Me olemme hyvin epäileväisiä ajatellen teidän tavoitteitanne ja hyvin epäileväisiä myös, haluatteko nimenomaan ajaa vain Yhdysvaltain etua tässä. Poliittisten ryhmien päätöslauselma ei varmasti pysty estämään amerikkalaisten toimia. Täytyy lisätä voimia, jotta Euroopan unioni olisi mukana keskustelussa maailmalla. Seuraavaksi edustaja Thunund Hohenstein, minuutti 30. Kiitos arvoisa puhemies. Internetin hallintofoorumi on kaikkein demokraattisin rakenne, joka mahdollistaa keskustelun internetin tulevaisuudesta kokonaisuudessaan. Kyse ei ole ainoastaan hallinnollisista kysymyksistä, vaan yrityksistä, eturyhmistä, kansalaisjärjestöistä, kansalaisista, kaikki voivat osallistua ja keskustella internetin tulevaisuudesta. Se on hyvin tärkeä kysymys tänä päivänä. Meillä on monia haasteita edessämme. Internet on hyvin dynaaminen. Ja netin käyttäjät käyttävät yhä enemmän aikaa eri sovellusten piirissä. Ja nyt käytetään paljon kännyköitä ja muita jätetään pöytäkoneet syrjään. Monet sovellukset pyrkivät vastaamaan tiettyjen laitteiden kysyntään, eivätkä aina sovi kaikkien laitteiden käyttöön. Siksi tarvittaisiin lähestymistapaa, joka mahdollistaisi sen, että pysäytetään tämä kehitys, jossa syntyy eri lokeroita, jotka eivät kaikille aukea. Internetin on avauduttava kaikille, se on hyvin tärkeää. Siksi internetin hallintofoorumin toimeksianto on uusittava välttämättä. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Weidenholzer. Internet Kiitos puhemies. Internetin hallinto on yksi kaikkein merkittävimpiä, suorastaan historiallisia haasteita tällä hetkellä, aivan äh, niin kuin 1900-luvun alussa, kun äh, äh, maailma muuttui, motorisoitui, niin yhtä lailla nyt maailma muuttuu. Ja tässä kaksi seikkaa ovat erityisen tärkeitä ja niitä ei kyllin voi toistaa. Yhtäältä yksityisyyden suoja Kaikilla on oikeus toimia ilman hallitusten väliintuloa ja samoin yksityisyyden suojan on toteutettava. Ja toinen asia on sitten internetin hallinnointi. Internet on avoin ja julkinen ja nettineutraaliuden on oltava aivan ilmeistä. Euroopan parlamentti on tehnyt tältä osin tärkeitä päätöksiä ja odotamme, että neuvostokin nyt päättää epäröintinsä. Kiitos. Edustaja Saakke, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President, Commissioner and colleagues. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen internethallinto on ristiriitainen ajatus, koska me haluamme globaalin internetin säilyvän avoimena ilman tarpeettomia esteitä. Mutta jotta se onnistuisi, päätöksiä tarvitaan monella tasolla ja oikealla tavalla. Me tarvitsemme monenkeskisen lähestymistä, vaan merkityksellisemmin näinä aikoina. Me tarvitsemme Euroopan unionin johtajuutta. Me tarvitsemme sitä, että se jätetään Kiinan ja Venäjän käsiin tai muiden maiden käsiin, jossa hallitukset haluavat hakea legitimiteetti kansainväliselle foorumille, hallintofoorumissakin, vain painostustoimina. EUn pitäisi olla johtoja-asemassa, jotta voitaisiin taata verkkoneutraalius täällä ja globaalisti. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä internetkäyttäjien, kansalaisjärjestöjen ja globaalien kumppaneiden kanssa, jotta ihmisoikeuksista ja perusvapauksista tulee totta myös verkossa. Meidän täytyy taata avoin verkko, jotta mahdollisuudet hyödyttäisivät meitä kaikkia nyt ja jatkossa. Okay. Uh, Kiitokset. Rouva Schake, teillä olisi sininen kortti Rouva Morvailta. Hyväksyttekö kysymyksen? Hyvä. Ja Rouva Morvai, puoli minuuttia, olkaa hyvä. Képviselőtársnőm azt mondta, hogy Oroszország Hyvä kollega. Puhuitte Venäjästä, joka pyrkii sortamaan netin käyttäjiä. Entä Edward Snowden, joka paljasti sen, miten Yhdysvallat valvoo netin kautta kaikkia. Hän on tällä hetkellä Venäjällä. Hän on löytänyt sieltä turvasataman, josta hän voi jatkaa työtään – Miten nämä kaksi asiaa sopivat yhteen? Uh, Kollega varmaan hyvin tietää, että joku ilmiantaja on paljastanut vallan väärinkäytön Yhdysvalloissa tiedustelupalveluissa. Siis ei se perustele tai oikeuta Kremlin painostusta ilmiantajia, journalisteja, opposition edustajia vastaan, olivatpa sitten verkossa tai muualla. Sitä paitsi Venäjä tarvitsee varastointia siellä Venäjällä. Ja se totta kai se myös vie pohjaa avoimelta internetiltä, ei pelkästään Venäjän kansalaisilta, vaan globaalistikin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Le Breton. Yksi minuutti, olkaa Internetin täytyy olla vapauden alue, joka tiedon oikeutta kunnioittaa, mutta siinä täytyy kunnioittaa myös unohtamisen oikeutta. Se on tärkeä perusoikeus yksityisyyden suojassa, kun on kyse henkilötiedoista. Unohtamisen oikeus 2014 lyötiin lukkoon myös tuomioistuimen päätöksessä. Näin jokainen voi poistattaa tietoja hänen osaltaan asianomaisesta hakukoneesta, jos tietty aika on jo kulunut tietojen osalta. Tämä on tärkeä päätös, mutta riittämätön. Google-yritys pitkään vastusti sitä. Se kuudes päivä helmikuuta tänään julkaisi raportin, joka asettaa unohtamisen oikeuden kyseenalaisen siksi. Internet hallinnon täytyy kunnioittaa myös tuomioistuimen päätöksiä, varsinkin kolmessa kysymyksessä. Ensinnäkin mikä on tietojan olos, oloaika ja miten se liittyy unohtamisen oikeuteen ja se, että tasapaino on unohtamisen oikeuden ja julkisen tiedon oikeuden välille. Ja kolmanneksi, jos on mahdollisuus unohtaminen oikeus saada myös e- Euroopan ulkopuolinen ulottuvuus, vajatelen Googlen Amerikan versiota. Nibler, minuutti 30, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Internetissä tarvitaan reilua peliä. Kaikille on taattava pääsy internettiin. Internetissä ei saa tapahtua syrjintää. Internetin on voitava luottaa, eli siis tietosuoja ja teolliset tekijänoikeudet ovat äärimmäisen keskeisiä. Kun ajatellaan meidän eurooppalaisia arvojamme eh, internetin hallintofoorumi on äärimmäisen tärkeä foorumi. Se on osoittanut arvonsa ähm, viime äh, aikoina ja toivon, että sen mandaattia näin ollen pidennetään ja parhaat kollegat, jos ja kun pidennetään, niin meidän eurooppalaisten on saatava äänemme kuuluviin. Korostaisin sitä, mitä kollegani Sabine Fehain sanoi siitä, että Mm, myös Euroopan parlamentin äänen on komission äänen rinnalla oltava kuuluvilla. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni muistuttaakseni siitä, että kun puhutaan oikeusperustan laajentamisesta internetin suhteen, niin meillä on myös omat kotiläksymme ja pyytäisinkin, että komission varapuheenjohtaja tietosuoja-asetuksen ja televiestintäpaketin suhteen vaatisi jäsenvaltioilta vihdoinkin edistystä neuvotteluissa niin, että Eurooppa hoitaisi omat kotiläksynsä ja voisi näin ollen esiintyä maailmalla pankkana toimijana. Dantti, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitos puhemies, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Internet on valtava voima vara tietyn levittämiseksi, talouskasvun aikaansaamiseksi tai strategisena väli, välineenäkin. Se on uusi julkinen tila, joka oli aikaisemminkin kansalaisten käytössä fyysisesti, mutta siinä rinnalla ei ole kuitenkaan riittävää hallintoa niin, että voitaisiin taata avoimuus, demokraattisuus, turvallisuus ja neutraalius. Eli Euroopan unioni on nyt oltava johtavassa asemassa maailmalla – niin, että voitaisiin menetetty aika kurottua umpeen, että se olisi osallistavampi ilman, että kyseenalaistetaan vapauksia ja oikeuksia, jotka nimenomaan verkossa voivat löytää uusia keinoja vahvistukseen. Meidän täytyy saada aikaan luottamusta digitaalisen ympäristöön, että voidaan uusia mahdollisuuksia käyttää täysimittaisesti. Ajatellaan kaupankäyntiä tai palveluita, joita verkossa on tarjolla. Se, että saadaan aikaan sopimus verkkojen turvallisuudesta on tärkeä askel eteenpäin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Salini, minuutti 30, olkaa hyvä. Eh, Kiitos komission jäsen. Se, että meillä olisi mahdollisuus internethallinnon myötä pitää avoimena tilana se niin, että yhteiskunta on tavallaan löytänyt itsensä uudelleen siellä, koska siellä on valtavia mahdollisuuksia. Ehkä hallinnon myötä voitaisiin internet saada aikaan arvoa, luottamusta, jota internet voisi suosia, niin että internetkin olisi kehityksen paikkaa, Eikä pelkästään, kuten viime aikoina usein on ollut, pelkästään turvattomuuden tai vihan paikkaa. Siksi meidän täytyy saada aikaan todellista hallintoa. En ole samaa mieltä niitä, jotka sanovat tänäänkin keskustelussa, jotka siis sanovat, että hallintokäsite ei ole yhteensovitettavissa internetin kanssa. En usko, että se niin on. Hallinto ei ole valvontaa ja suojelua, vaan se on keino, jolla pyritään toimia siten, että meillä on alue, joka tarjoaa mahdollisuuksia kaikille. Minä olen tästä vakuuttunut. Minä olen vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme askeleita eteenpäin. Hallintofoorumi on yksi esimerkki, se on nyt Kalifornian puitteissa toimiva Eli tällaisessa internetverkossa ei voida ajatella, että kehityskulku olisi sen suuntaista. Ja kuten tekin totesitte, ja kiitos siitä. Minä toivon, että parlamentti pitää kiinni tästä kannasta internethallintofoorumissa niin, että tämä ympäristö säilyisi samanlaisena jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Blanko Lopez. Yksi minuutti, olkaa hyvä Kiitoksia. Haluan tukea internetin hallintofoorumin mandaatin uudistamista sekä monitahoista monen osapuolen internethallintoa. Tarvitaan avoin, riippumaton internet ja on aivan keskeistä varmistaa nettineutraaliuden ehdoton suojelu, jotta jotta ilmaisuvapaus, tiedonvälityksen vapaus sekä myös työpaikkojen luominen toteutuvat täysimääräisesti. Meille on äärimmäisen tärkeää, että nettineutraaliutta suojellaan aivan viime kädessä kun on ehdotettu esimerkiksi sitä, että palvelun tarjoajat rajoittavat tiettyä, tiettyä palveluja, niin Eurooppa ei missään nimessä voi jäädä Yhdysvaltain jälkeen. Tarvitaan avoin, vapaa, internet, ilmaisuvapaus netissä. Se, että innovaatiot pääsevät kukoistamaan ja luovat työpaikkoja. Kiitos. Ja Rybikke, 1.30, olkaa hyvä. Ja recht herzlichen Dank. Niin, paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. ANSIP, internetin hallinto, on tulevaisuuden kysymys ja siksi LIBE-valiokunta on äh, tehnyt kysymyksen Toorista, äh, että näitä valvonta-aktiviteetteja äh, tarkasteltaisiin, mitä teknologisia mahdollisuuksia on, ja ihan selvästi kävi ilmi, etteivät pelkästään ähm, turvallisuuspalvelut käytä näitä valvontamenetelmiä, vaan hyvin, pian, hyvin nopeasti eh, myös terroristijärjestöt eh, eh, saavat avaimet käteensä, joissa turvallisista kanavisista tulee turvattomia. Siksi meidän täytyisi määritellä turvallinen laite, koska minä haluaisin omalla laitteella aloitteellani päättää siitä, mikä sinne tulee ja mitä sieltä ulos menee. Haluan itse siitä päättää. Tarvitsemme tällaisen suojan laitteillemme, joka varmistaa yksityisyyden suojan. Meidän haluamme välttää sen, että tulevaisuudessa kolmannet voivat laitteillamme tehdä mitä haluavat. Se vähän vaikuttaa vaikuttaisi samalta kuin jos joku täysistuntosalin ulkopuolelta voisi minun kättäni liikuttaa niin kuin haluaisi. Ei tämä voi olla tulevaisuutta talous ja politiikka tarvitsevat turvallisia mm, väyliä internetissä ja myös kansalaisten täytyy olla turvia, varmoja siitä, että verkon turvallisuus on yhtä lailla arvo kuin kirjesalaisuus ne kapasiteetit, mitä tulevaisuudessa voidaan käyttää. Kiitoksia puhemies. Seuraavaksi I do not see Madame Fasikova. En näe rouva Flasikova penova, joten seuraava puhuja on rouva Spiraki. Minuutti 40 sekuntia. Madame Spiraki. Thank you, Mr. President. Eh, thank you, Mr. Vice President. Kiitos, varapuhemies, hyvät kollegat Tämän äh, sisämarkkinoiden tavoitteena, digitaalisen sisämarkkinoiden tavoite on meille tärkeä ja meillä tulee pian olemaan myös arvioita siitä, mitä me näillä, viidelle, näille 500 miljoonalle kansalaiselle voimme tarjota. Euroopan unionin laiveen saattaa nousta 4 prosenttia tulevina vuosina. Se on 5 miljardia euroa. Siksi tarvitsemme internettiä ja internettiä täytyy myös institutionaalisesti tukea. Ja tähän tarvitaan maailmanlaajuinen sopimus. Kyse on tietoturvasta, lastensuojelusta, puhevapaudesta ja ajatuksen vapaudesta. Kaikkea tätä meidän on tuettava. Kyse on myös verkon neutraaliudesta ja myös siitä, että kilpailuympäristö on auki uusille innovatiivisille yrityksille. Ja nämä hän voivat sitten ö, internet-aikana saada paljon aikaan. Sitten tähän governance-aspektiin, hallintoon. Ö, Kreikka on tässä ollut aloitteellinen ja hyviä käytänteitä on saatu aikaan. Tämä hallintofoorumi on myönteinen tämän kehityksen kannalta ja minä kannatan tämän uudistamista. Meidän täytyy antaa hyvin selkeä viesti YKlle, mutta sekään ei riitä. Meidän on jo nyt alettava ottaa tarvittavia askeleita jotta tämä meille niin tärkeä digitaalinen sisämarkkina saadaan toimimaan ilman esteitä. Thank you, Chair. Mr. Vice President. Kiitos, puhemies. Euroopassa käytetään internetiä päivittäin. Sitä käytetään kauppaan Euroopan unionin sisällä, mutta myös sen ulkopuolella. globaali internet kehittyy jatkuvasti ja tarvitaan myös toimiva hallintomalli. Näin kaikki sidosryhmät, kansalaiset, hallitukset, kansalaisjärjestöt, yritykset voivat olla mukana sen kehittämisessä. Tästä on tullut todellinen parhaiten käytäntöjen foorumi ja sen takia tuemme sen kehittämistä edelleen. Tämä on onnistunut lähestymistava internetin hallintoon, kun pidämme mielessä, että 2015 YK uusi omaa lähestymistapansa aiheeseen. Näin Euroopasta voisi tulla johtava toimija, kun määritellään internetin tulevaa hallintomallia, kun ajattelemme vaikkapa verkkovierailua, tekijänoikeuksia, nettineutraaliutta. Kaikki nämä kysymykset mahdollistavat sen, että voimme olla kehittämässä myös digitaalisia sisämarkkinoita Euroopassa. Thank you. Next we have... Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi meillä on puheenvuorot ilman puhujalistaa. Täällä on muutamia puheenvuoropyyntöjä, koska olemme aikataulussa, voimme antaa kaikille näille puheen puheenvuoron. Tulen lukemaan nämä nimet. Herra Nistenroy aloittaa sen jälkeen herra Kaputo herra Marias, herra Jakobsis, herra Vitulits, rouva Sojarova, herra Negresku ja herra Naji ja herra Boni tässä järjestyksessä. Ja rouva Morvai. Tässä se koko lista. Eli Van Nistelrooy, olkaa hyvä. President, Commissioner, dear colleagues, I'm very glad that we have this Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, olen hyvin iloinen siitä, että meillä on nyt tämä ehdotus seitsemän vuoden jälkeen. Kiitoksia Pilar de Castillolle ja kollegoille. Tämä IGF, toisin sanoen tämä hallintofoorumi, antaa meille mahdollisuuden ähm, käydä todellista keskustelua. Minä haluan kysyä herra Anselta, voiko Euroopan unioni tukea kehittyvän maailman muutakin kuin hallitusten osallistumista, hallitusten ulkopuolista osallistumista. Ehkä saan tähän vielä vastauksen. Toinen pointti on, minä itse olen kaksi kertaa osallistunut Vilnassa ja Ateenassa tämän foorumin toimintaan ja se mitä olen siellä nähnyt on, että käydään hyvin paljon viestintää, kommunikaatiota kaikkien kumppanien ja kansallisten parlamenttien kanssa. Ja siksi olen hieman pettynyt siihen, että parlamentaariset delegaatiot ovat menneet alemmas ja alemmas ja alemmas. Niitä on ollut yhä vähemmän ja vähemmän. Tämä ei ole oikea suunta. Se on internet-yhteisön kannalta kielteistä. Edustaja Caputo, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies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 Ikanin, äh, äh, Itärin hallintofoorumin äh, uudistamista täytyy tämän parlamentin tukea. Vuodesta 2005 tämä foorumi on edistänyt avointa keskustelua internetin hallinnoinnista ja myöskin lisännyt yhteistyötä sidosryhmien, toimielinten ja kansalaisjärjestöjen välillä. Internetistä tulee yhä tärkeämpi. Meille kuitenkin sen kehityksessä on useita kysymyksiä, joiden täytyy olla prioriteetteja Euroopan unionille Ajattelen tässä esimerkiksi alaikäisten suojelua netissä, kansalaisvapauksien ja sananvapauden edistämistä, tietosuojaa ja myöskin joidenkin aluetunnusten jakamista, jakamiseen liittyviä ongelmia Siksipä Euroopan unionin vastuuna on tämän foorumin tukeminen eh, ja meidän täytyy edistää eurooppalaisia arvoja eh, yhteistyön kautta kansalaisjärjestöjen kanssa ja foorumin edustajien kanssa. Tarkoituksena olisi taata kansalaisille avoin ja turvallinen eh, netti, joka perustuu sananvapauteen. Ja Maria, olkaa hyvä. Yksi minuutti. το διαδίκτυο είναι γνωστό ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της Internetin tehtävänä on tietotalouden edistäminen ja demokratian laajentaminen. Meillä on hyvin paljon tehtävää, mitä me teemme esimerkiksi taloudellisesti tärkeiden teemojen kanssa. Mitä tapahtuu uusien yritysten kanssa, jotka luodaan tälle sektorille, kun teknologioiden valvonta saattaa rikkoa yksilön oikeuksia vastaan. Jotkut hallitukset ja valtiot ovat autoritäärisiä, ne rajoittavat sananvapauksia ja, ja rikkovat yksilön vapauksia ja kansalaisvapauksia vastaan. Meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin tätä vastaan ja meidän on myös saatava internetin kautta tapahtuva rikollisuus loppumaan. Meidän on suojeltava yksilöä. Me tarvitsemme osallistuvan monimuotoisen internetin, johon kansalaiset ja yliopistot voivat osallistua ja joka myös suojaa henkilötietoja. Siksi hallintofoorumilla on tärkeä mandaatti, jonka parlamentti sille, tämä parlamentti sille antaa. Hyvä. Treba nam ovaj poseban forum Internet Governance. Tämä internetin hallintofoorumi on välttämätön foorumi. Me tarvitsemme, tarvitsemme myös sitä, että sen mandaattia pidennetään. Sillä on oltava pidempi mandaatti kuin vain yksi vuosi. Näin se voisi toimia tehokkaammin, asianmukaisemmin. Haluaisin korostaa tässä yhteydessä sitä, että vapaus, ihmisoikeudet, kaikki se, mitä internet tuo mukana, on hyvin tärkeää. Internet ei kuitenkaan tänä päivänä ole enää mikään tuote tai palvelu, vaan pikemminkin elämän tapaa. Me käytämme tuntitolkulla joka päivä eh, internetissä. Pidämme yhteyttä ihmisiin internetin välityksellä. Me tarvitsemme näin ollen uudenlaista ajattelutapaa. Ehdotankin, että käymme vakava keskustelua viidennestä vapaudesta eu eli digitaalisesta vapaudesta. Ja se sisältäisi kaikki periaatteet, joista tänään on puhuttu, mukaan luettuna Edustaja Etheridge, yksi minuutti, olkaa hyvä Kiitoksia. Internetin suuri vahvuus on ähm, tiedon vapauttaminen kaikille. Äh, voi saada käsiinsä äh, enemmän tietoa tällaisen pienen, äh, varsin halvan ähm, laitteen käyttä, kautta kuin entisistä kirjastoissa. Tieto on valtaa ja tieto on vapautta. Kyllä, meidän täytyy varoa väärinkäytöksiä ja kyllä meidän emme saa koskaan hyväksyä sitä, että rikollisuus ähm, leviää internetissä, mutta me emme voi myöskään äh, hyväksyä sitä, että poliitikot äh, valvovat internettiä. Tiedon valvonta on status quo'n ylläpitämistä. Antakaa äh, internetin velloa vapaana. Mm, ihmiset tietävät totuuden ja meidän pitäisi saada aikaan tällainen demokraattinen vallankumous, jossa sananvapaus palaa kaikkialle Eurooppaan, se olisi hieno päivä. Ova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Kiitoksia hyvin paljon, kollegat. Minä todella näen suurta ymmärtämystä kautta koko poliittisen spektrin Tämä osoittaa sen, kuinka tärkeä Euroopan unioni ja Euroopan yhteisö on. Jos me pääsemme yhteisymmärrykseen tästä asiasta, niin sitten meistä todella voi tulla avaintekijä myös globaalisti, kun keskustellaan tästä aiheesta. Ja tämä olisi tietysti tärkeä mandaatti internetin hallintofoorumille, mandaatti, jota toivoaksemme tulee tulee jatkumaan. Ja siksi haluan vedota teihin kaikkiin, jotta edistäisitte avoimuuden ja yhdenvertaisen pääsyn periaatteita, kuten myös digitaalisia sisämarkkinoita ja verkon neutraaliutta. Ja vielä tärkeämpiä ovat immateriaalioikeudet ja turvallisuus uskon, että meidän edustajamme ovat näiden arvojen takana. Kiitos. sekä käyttäjät että kehittäjät heidät on huomioitava. Euroopan parlamentista on tultava johtava tässä asiassa ja meidän on jatkettava yhdistyneiden kansakuntien mandaattia tälle internetin hallintofoorumille. Meidän täytyy puolustaa taistella sitä vastaan, että tämä alue halutaan ottaa käyttöön, kuten Unkarissa on käynyt tai Aktan käy, tapaus osoitti meidän täytyy ymmärtää, että internet tarkoittaa myös toivon tietä demokraattisille valtioille, mahdollisuutta kehittyä pien, pk-yrityksille tai ainoa tiedon välitys kanava niille, joiden perhe on kaukana, esimerkiksi kun asuu diasporassa. Ja Nancy, olkaa hyvä az előrejelzések szerint az internetgazdasághoz kötődő növekedés az európai unióban csak. internet voi tuottaa paljon kasvua, 11 prosenttia. Se on merkittävä bruttokansantuotteen kasvu ja tämä tulee kasvamaan 5,7 prosenttia, 5,7 prosenttiin. PK yritykset, jotka käyttävät internetiä, hyötyvät tästä suuresti ja kehittyvät paljon nopeammin kuin sellaiset, jotka eivät välitä käyttää internetiä. Siis internetti on hyvin tärkeä osa meidän elämäämme. Siitä on tullut sellainen. Mutta Tietysti tämä, tätä vapautta jotkut käyttävät myös väärin, rikolliset käyttävät sitä väärin, on terroristeja, jotka käyttävät internettejä, on lapsipornosivustoja ja muita rikollisia toimia. Meidän täytyy tukea internetiä joka tapauksessa, mutta minun täytyy myös viitata siihen, että meidän täytyy turvallisuutta vielä enemmän korostaa. Meidän täytyy myös pystyä kontrolloimaan sellaisia sisältöjä, joita rikolliset käyttävät. Edustaja Boni, olkaa hyvä. arvoisa uh, Kiitos puhemies. Neljä seikkaa. Meidän on uusittava internetin hallintofoorumin mandaatti. Ja haluan kiittää Pilar de Castilloa tästä aloitteesta. Toiseksi on tärkeää, sillä nyt edessämme on uusi taistelu internetin perusvapauksesta. Vapaus, nettineutraalius, yksityinen suoja ja turvallisuus. Me emme halua balkanisaatiota internettiin. Hallintomalli, jossa on monia sidosryhmiä internetin hallinnoijina, on ainut malli, jolla voimme säilyttää nämä arvot. Kolmanneksi, totta kai internetin tällainen hallintomalli on paras foorumi silloin, kun käymme globaaleja keskusteluja tasapainosta toisaalta vapauden, yksityisyyden suojan, talouden kehittämisen ja toisaalta turvallisuuden välillä. Me täysin kunnioitamme kaikki, kaikkia näitä ulottuvuuksia ja niihin liittyviä ongelmia. Neljänneksi Euroopassa me tarvitsemme paljon vahvemman verkon myös kansallisten foorumien hallinnoijien kesken. Kiitos. Ja edustaja Morvai, sinut olkaa hyvä kezdjünk el egy kicsit a lényegre térni. Niin kiitoksia. Minä ehdottaisin, että me todellakin nyt puhuisimme oleellisista asioista. Haluan kääntyä komission jäsenen puoleen ja kysyä häneltä, miten tämä internetin seuranta ja tutkinta tai yksittäisten virastojen tekemä tutkinta, jotka tutkivat yksittäisiä henkilöitä, jotka käyttävät internettiä tai valvovat ihmisiä internetissä kunnioittamatta ihmisoikeuksia, ajattelen Yhdysvaltoja ja Britanniaa ja joitakin muitakin valtioita, jotka sitten, joiden salaiset palvelut tarkkailevat Euroopan kansalaisia. Noin vuosi sitten Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön tästä aiheesta ja haluaisin pyytää herra komissaaria informoimaan meitä siitä, missä nämä tutkimukset, mikä on näiden tutkimusten tämänhetkinen tila? Niin, ja että vieläkö tällaista tarkkailua harkitaan, mistä tämä on tärkeä kysymys? Ja päätteeksi komission puolesta ja varapuheenjohtaja Andrus Ansippe olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin sydämellisesti kiittää teitä tästä hedelmällisestä keskustelusta. Monet kysymykset, joita tänään on käsitelty keskustelussa, ovat myös komission työn ytimessä. Euroopan komissio tukee vahvasti internetin hallinnon hallintomallia tällaisena, jossa monet sidosryhmät ovat mukana. Internet on moniulotteinen luonteeltaan ja näin internet on saanut aikaiseksi innovaatioita ja tuonut mukanaan digitaalisen vallankumouksen monet hyödyt. Hallintofoorumi on saanut onnistuneesti eri sidosryhmät tuoduksi yhteen käymään avoimia vilpittömiä keskusteluja, vaikkakin paljon enemmänkin pitäisi ja, ja voi, voitaisiin tehdä tämän foorumin kehittämiseksi. Se on jo nyt ollut arvokas toimintamalli. Niin kuin tiedätte, Euroopan komissio on ollut yksi kaikista vakaimmista rahoittajista – foorumissa. Tämä on ollut oleellista järjestön vakauden kannalta. Sitä se tarvii asianmukaisen toimintansa takaamiseksi. Komissio arvostaa kovasti teidän työtänne tällä alalla. Todellinen edistys on tarpeen internetin hallinnoinnissa niin, että on olemassa sellaiset rakenteet, jotka ovat inklusiivisia, avoimia, läpinäkyviä ja teknisesti terveellä pohjalla. Muutoin varana on se, että hallitusten välinen lähestymistapa ottaa ylivallan. Internetin tämän tyyppinen hallintomalli tarvitsee vahvistusta. Sen on oltava uskottava ja inklusiivinen. Näin Euroopan unioni kun se kunnioittaa vahvasti ihmisoikeuksia, moninaisuutta ja oikeusvaltion periaatteita, voi osoittaa myös kansainvälistä johtajuutta. Me voimme ja meidän tulisi olla tämän tehtävän mittaisia. Kiitos. Kiitos paljon varapuheenjohtaja Ansippö. Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi neljäspä... You have a point of order. Okei, Minä haluaisin tietää, että eikö komission jäsen vastaa parlamentin jäsenten kysymykseen. Tehän luitte täällä kirjoitetun puheenvuoron ja osa, ensimmäinen osa luettiin aluksi ja toinen keskustelun jälkeen. Emme me ole täällä sen takia, että me kuulemme valmiiksi kirjoitettuja puheluja. Haluaisin, että vastaisitte kysymykseen. Thank you very much. Uh, I have to say that... Kiitoksia. Minun täytyy sanoa, että tämä ei ole komission kyselytunti ja komissiollakin on oma sananvapautensa. Keskustelun päätteeksi neljä päätösauselmaa. Ensimmäinen b kahdeksan nolla yhdeksänkymmentäyhdeksän kaksituhatta viisitoista epp sd ja alde